Eh, kollegi, ehm, vorrei... Kollegat, haluaisin nyt ruveta toimittamaan äänestyksiä. Ne on nyt voimassa tänään. Ensinnäkin testaamme laitteiden ja tämän sähköisen järjestelmän tehokkuuden ja kortitkin. Minulla on todettu täältä hallinnon puolelta, että tässä uudessa järjestelmässä ihan kaikki kaikki, miten nyt sanoisin, kaikki osat eivät toimi laitteessa. Laitakaapa korttinne asianomaiseen paikkaan. Näin voitte tarkistaa, tuleeko nimi esille. Jos tulee esille, voimme totta kai testatakin, mutta yhteys on olemassa. Jos nimenne ei ilmesty näytölle, siis paikalle, joka sitä varten on luotu siihen, vaihtakaapa paikkaa ja kokeilkaa sitä sitten naapuripaikalla, jotta tämä toteutuu. Te haluatte puhua. Atkins, olkaa hyvä. Aivan lyhyesti, puheenjohtaja. Tein niin kuin neuvottiin ja käytän korttieni, mutta minä toteaisin, että tämä äänestyskone nyt ei toimi, ja koska minä yleensä istun aina tässä, niin voisiko joku tehdä tälle koneelle jotain, että se toimisi? Allora, grazie per... Kiitoksia, totta kai olemme samaa mieltä Atkinsin kanssa siitä, että järjestelmä pitäisi toimia. Mutta nyt tässä ensimmäisessä kokouksessa joudumme sopeutumaan tähän tilanteeseen toistaan. Jos paikallanne laite ei toimi sikäli, että kun kortti on pantu paikoilleen, niin nimenne ei ilmestykään, niin pyytäisin ystävälliset, että kokeilette tätä samaa sitten naapuripaikalla, kun ne sitten nimenne ilmestyy, että on varma, että kaikki toimii. Jos kortit on paikalla, voimme nyt testata vielä toiminnan. Voitte äänestää vihreää ja nähdään toimiiko näin nähdään myös paikalla olijoiden määrä. Äänestys alkaa, testiäänestys, ovatko kaikki äänestäneet? Ja äänestys päättyy. 33 äänestänyttä. Kenellä on vielä ongelmia? Vaihtakaa paikkaa. Jos nimi ei ilmesty, niin testakaapa uudelleen. Tannok kertoi tuolla jotain. Voimme sitten jatkaa testin kanssa. Toimiiko? Erinomaista. Ai teidän ei toimi. No naapuripaikkaa voitte kokeilla sitten. Jos nimi ilmestyy, tarkoittaa, että laite toimii. Sitten voitte painaa äänestysnappia sen selittämiseksi, että tämä, no, vielä toinen koe. Olen nyt pahoillani, mutta no niin, kortti paikoilleen asianomaiseen paikkaan. Vihreä painatte tai punaista tai valkoista. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki kokeilleet äänestystä? Hyvä. Neljäkymmentäyhdeksän äänestänyt ja 36 puoleen, seitsemän vastaan ja kuusi tyhjää erinomaista. Jos joku haluaa vielä kertoa siitä, että järjestelmä toimisi, ei kukaan siis enää erinomaista. Va bene, allora abbiamo... No niin, Voimmeko sitten aloittaa äänestämisen toimittamisen, sopiiko? Ensimmäinen äänestys täällä on talousarvio 2010, kolmas pääluokka, esittelijä Neits. Me aloitamme yhtenä ryhmänä äänestämisestä tarkistuksesta 5021 aina tarkistuksen 5016, 5016 asti äänet puolesta. Kättä nostamalla, olkaa hyvät, äänet vastaan. Tyhjää. No, sanoisin hyväksytty. Yhtenä ryhmänä. Sitten 5036 esittelijältä. Hän puoltaa äänest, äänet puolesta vastaan tyhjää, sanoisin hyväksytty. Seuraavaksi 5037. 5037 hänet puolesta kättä nostamalla vastaan ty, hyväksytty. 5038 puolesta vastaan ty, hyväksytty. Seuraavaksi 5028 puolesta vastaan. Sanoisin, vaikuttaisi hylätyltä, mutta ehkä parempi tarkistaa. Avaamme äänestyksen tarkistuksessa 5028. Se on esittelijältä. Äänestys alkaa koneellisella äänestyksellä koneellinen äänestys. Pyytäisin teitä äänestämään koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyvä. Todellakin teidän vastaanäytön tuli 54 annettua ääntä, 25 puolesta, 27 vastaan, kaksi tyhjää. Eli 28 vastaan kaikkiaan hylätty todellakin. Ai eikö toimi? Puolesta vai vastaan? Ei toimi. Joka tapauksessa hylätty, koska olimme tämän kynnyksen alla. Katsink myös puolesta Quindi 28, 27 28. Allora siamo 27. No niin, 27, 28 puolestako. Ja 29 vastaan. Siis lopputulos on kaikki äänet mukaan lukien 29, 28. Hylätty, hylätty. 5008 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 5067 puolesta vastaan hylätty. 5011 puolesta vastaan hylätty. Seuraavaksi 5012 puolesta vastaan hylätty. 5027 esittelijältä äänet puolesta vastaan hyväksytty. 5009 kohta kohdalta. Ensinnäkin me äänestämme pelkästään toisesta osasta. Äänet puolesta vastaan. Toinen osa hyväksytty. 5051. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. 5049 puolesta vastaan hyväksytty. Niin, Salafrankka, olkaa hyvä. En oikein tiedä, onko tässä jonkinlainen väärinkäsitys ehkä kyseessä, koska äänestys meni kovin nopeasti, mutta kun 55 ykkösestä äänestetään, niin minähän sanoin jo eilen, että minä vedän pois tämän alkuosan tästä. Ja äänestysluettelon mukaan kuitenkin vaikuttaa siltä, että äänestetään vain pelkästään näistä huomautuksista, remarks, ja minun mielestäni tässä on nyt käynyt näin. Me, lista... Äänestimme kuten äänestysluettelossa on todettu only remarks, vain huomiot, figures withdrawn. Todellakin oikea teidän huomiona, mutta se nyt on valitettu myös äänestysluettelossa jo. 5049 oli epävarma. En nähnyt oikein hyvin. Me tarkistamme tämän koneellisesti. 5049 äänestys alkaa. 5049. Ovatko kaikki äänestäneet? Pyytäisin teitä äänestämään. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 56 annettua ääntä, 23 puolesta 32 vastaan. Tämä on hylätty. 5052 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus yksi. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Näin 5073 raukeaa. Seuraavaksi 5069. Äänet puolesta vastaan hylätty. 5029 puolesta vastaan hylätty. 5026 esittelijältä. Puolesta. Ei, ei raukea, raukea anteeksi. Ei, ei raukeakaan. 5029 hylättiin, joten me äänestämme 5026. No niin, sen meni poikki tämä äänestys, mutta äänestän uudelleen 5026 ääntä, kättä nostamalla äänet puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi yhtenä ryhmänä äänestys tarkistuksesta 5000 ja kaiken kaikkiaan 5060 65 asti, 5065 asti, eikö näin ole? Erinomaista. Äänet puolesta, siis yhtenä ryhmänä. Äänet puolesta. A tutto? Ogni emendamento? Scusate. Prego. Olkaa hyvä, Salafranca. Niin, me haluaisin vain haluaisimme vain yksinkertaisesti sitä, että emme äänestä yhtenä ryhmänä, koska meillä on hieman erikaltainen näkemys joistakin tarkistuksista viidestä tuhannesta. Voimme kyllä äänestää ja sitten sit, viidestä tuhannesta olemme samaa mieltä, mutta muuten sitten ei yhtenä ryhmänä. Allora, la posizione... No niin, Salafrankan kanta on, hän kaipaa puhuu ryhmän puolesta, on, että äänestämme viidestä tuhannesta erikseen ja muista yhtenä ryhmänä, vai jokaisesta tarkistuksesta erikseen? Kaikista erikseen. Yksi kerrallaan siis. No siinä tapauksessa, jos yksi poliittinen ryhmä haluaa tarkistuksesta äänestä yksi kerrallaan, emmekä kaikki hyväksy yhtenä ryhmän äänestämistä, niin me olemme tässä tilanteessa ja joudumme siksi äänestyttämään yksi kerrallaan tarkistuksista. Näin teenkin. Totta kai vien teidän aikana jonkin verran seuraavina minuutteina. Tarkistus 5 1053 sanoi puheenjohtaja. Anteeksi, puheenjohtaja korjaa numero 5000. 5000 hänet puolesta vastaan hylätty. 5053 puolesta vastaan hyväksytty. 5001 puolesta vastaan hylätty. 5054 puolesta vastaan hyväksytty. 5068 puolesta vastaan hyväksytty. 5002 puolesta vastaan hylätty. 5057 puolesta vastaan hyväksytty. 5058 puolesta vastaan hyväksytty. 5003 puolesta vastaan hylätty. 5059 puolesta vastaan hyväksytty. 5004 puolesta vastaan hylätty. 5060 puolesta vastaan hyväksytty. 5005 puolesta vastaan hylätty. 5062 puolesta vastaan hyväksytty. 5063 puolesta vastaan hyväksytty. 5064 puolesta vastaan hyväksytty. 5006 puolesta vastaan hylätty. 5065 puolesta vastaan hyväksytty. En kysynyt tyhjiä ääniä ollenkaan, jos joku halusi äänestää tyhjää, mutta menee nopeammin näin, jos joku haluaa tämän vielä hyväksymisen tai hylkäämisen jälkeen, niin voi nostaa käden ja huomaan ja kerron siitä sitten. 5013 puolesta vastaan hylätty. 5041 puolesta vastaan hyväksytty. 5042 puolesta vastaan hyväksytty. 5007. Vain huomautukset puolesta vastaan hyväksytty. 5033 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 5050 puolesta vastaan hyväksytty. 5055 puolesta vastaan hyväksytty. 5034 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 5070 puolesta vastaan hylätty. 5030 puolesta vastaan hylätty. 5068 kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa. Haluatte tarkistuttaa, selvä. Äänestys alkaa Koneellisesti ensimmäisestä osasta äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Odottelemme vielä. No, me aloitamme uudelleen. Äänestys alkaa. Ensimmäisestä osasta tarkistuksessa 50-68 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Tutti hanno votato? Kaikki ovat nyt siis äänestäneet. Erinomaista. Äänestys päättyy. Lopputulos äänestyksessä on 62 annettua ääntä, 43 puolesta, 19 vastaan eikä tyhjä, hyväksytty toinen osa. Äänet puolesta, vastaan, hyväksytty. No niin, Tämä nyt oli mitä ilmeisintä, tämä tulos. Hyvä. No, tehdään siinä sitten. Totta kai, sopii, sopii. Äänestys alkaa toisesta osasta 50-68 tarkistuksessa. Äänestys alkaa, ovatko kaikki äänestäneet? Ja päättyy. 62 äänettä ääntä, 31 puolesta, 24 vastaan hyväksytty. 5031. Kättä nostamalla siis. 5031 ääntä, äänet puolesta. Ja vastaan hyväksytty. 5071 äänet puolesta. Kättä nostamalla ja vastaan hylätty. 5032 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 5014 puolesta vastaan hylätty. 5043 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 5072 puolesta vastaan hylätty. 5017 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 5023, 5061 on identtinen edellisen kanssa. Äänet puolesta 5023 esittelijältä. Ja vastaan hyväksytty. 5022 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten, jos teille sopii, voi esittäisin, että äänestämme 5044, 45, 46 yhdessä, koska on kyse samasta tilanteesta – tekstin osalta voisimme äänestää yhdessä, jos teille sopii. Jos ei kukaan käy erinomaista, äänestämme näistä yhtenä ryhmänä 5044, 45 ja 46. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. 5035 puolesta vastaan hyväksytty. 5024 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. Tässä vaiheessa me siirrum, siirrymme lausuntoluonnokseen. Siellä on äänestysluettelo. Tarkistus yksi ensimmäisenä. Äänet puolesta kättä nostamalla. Ja Olemmeko valmiita? Lösingin, Lösing Meijer on tämä tarkistus. Tästä me äänestämme äänet puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistus kaksi. Puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistus kolme. Puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan hylätty. Tarkistus viisi puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan olen pahoillani, mutta nyt joudumme tarkistamaan tämän koneellisesti. Äänestämme tarkistuksesta 10 Van Ordenilta. Äänestys alkaa. Van Ordenin tarkistus. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Tulos 64 annettu ääntä, 27 puolesta 36 vastaan, hylätty. Tarkistus 11 kättä nostamalla äänet puolesta vastaan. Hylätty, sanoisin. Tarkistus 12 puolesta vastaan. Hylätty. 13, koska 12 ei hyväksytty. Äänet puolesta 13 vastaan hyväksytty. No niin, nyt koneellisesti Loppuäänestys lausunnosta äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Scusate un... Eh, Anteeksi. Tässä on tekninen ongelma, joudumme äänestämään uudelleen vielä tästä loppuäänestyksessä. Koneellisesti äänestys alkaa nyt. Ovatko kaikki äänestäneet? Eikö toimi? Teidän laitteenne ei toimi. Onko muita laitteita, jotka eivät toimi? No jos olette puolestani kättä nostamalla. Moi, quand j'appuie sur le... Teksti. Paina painan vihreätä nappia, niin siihen tulee valkoinen valo. Allora, se, se posso chied... No, pyytäisin, että äänestäisitte ystävällisesti kättä nostamalla tässä tapauksessa. Emme pyydä teitä enää siirtymään. Toimi, mutta huonosti. Vielä huonompi tilanne näin siis. Äänet puolesta siis. No niin. No niin, oletko kaikki äänestäneet? Ja lopputulos on puolesta 50 plus 1, eli 51, 6 vastaan 5 tyhjää, eli hyväksyt. Onnittelut valmistelijalle. Tämä oli monimutkainen ja työläs äänestys, mutta jotakin ikäviä ongelmiakin, kun laitteet eivät oikein toimi. Edustaja Peter on pyytänyt puheenvuoroa ennen kuin toimitaan äänestyksessä hänen mietinnöstään. Olkaa hyvä. Eh, rad bi dragi kolegi, da pri tem poročilu eh, smo se obnašali ekološko in nismo dali zaradi umaknenega mandmaja 38. Minä haluaisin vetää pois muutaman tarkistuksen 38. Eh, meillä ei ole, siis 38 on vain pois listasta. Me olemme mitä uutta listaa tehneet. Tämäkin on tekninen korjaus. Niiden maiden määrä, joka on ratifioinut sopimuksen, ja se on nyt 27 kaiken kaikkiaan tällä hetkellä. Bene, la ringraziamo. No niin, kiitoksia tästä täsmennyksestä. Nyt voimme toimittaa äänestyksen tästä EUn ja Tatsikistan välisestä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta. Kohta kaksi, tarkistus 24 nostamalla äänet puolesta. 24 tarkistus ja vastaan hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta vastaan hyväksytty. 26 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty 27. Hautala, Bratner ja kumppanit puolesta vastaan hyväksytty 28 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus numero yksi. Äänet puolesta. Vastaan hyväksytty hyväksytty ja näin raukeaa 29 ja 30kin. Seuraavaksi äänestämme tarkistuksesta 31 esittelijältä äänet puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 32 puolesta vastaan hyväksytty. 33 äänet puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 36 puolesta vastaan hyväksytty. 35 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 37 puolesta vastaan hyväksytty. 38 vedetty pois, sitten 39 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta vastaan hyväksytty. Jos joku haluaa äänestää tyhjää, kertokoon. En niitä nyt pyydä niitä, koska tämä menee nopeammin, mutta jos haluatte kertoa, niin voitte sen niin tehdä. Sitten 41 puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavati tarkistus 42 puolesta vastaan hyväksytty 43 puolesta vastaan hyväksytty 44 puolesta vastaan hyväksytty 46 puolesta vastaan hyväksytty tarkoitus 45 äänet puolesta vastaan Sanoisin hylätty. Tarkistus 47 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 48 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 49 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus numero kaksi. Äänet puolesta. Vastaan hyväksytty. Näin raukeavat 50 ja 51. Seuraavaksi äänestämme tarkistuksesta 50, 52. Esittelijältä äänet puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 53 raukeaa näin kuin edellinen hyväksytty. Sitten 54 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten seuraavaksi suullinen tarkistus, jota en toista, se on kirjattuna äänestysluetteloon numero 55 nimittäin. Äänestämme siitä äänestä puolesta vastaan hyväksytty. 56 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 57 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 1 äänet puolesta vastaan sanoisin, että hylätty hyväksytty, mutta en ole aivan ihan varma. Anteeksi, mutta olen varovainen ja tarkistamme koneellisesti johdantosakappaleen A, tarkistus 1, äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestän puolesta. Chiusa la votazione. Äänestys päättyy. 61 ääntä, 26 plus yksi puolesta, 27 siis ja 33 vastaan hylätty. Seuraavaksi johdatus kappale B, tarkistus 2, äänet puolesta, vastaan, hyväksytty. Suullinen tarkistus esittelijältä, äänet puolesta, vastaan, hyväksytty. Näin raukeaa kolmonen, kuten myös neljä, tämän hyväksymisen myötä. Seuraavaksi tarkistus numero viisi, äänet puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan hylätty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan hylätty hylätty. Tarkistus kahdeksan esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. Numero yhdeksän puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus yksitoista puolesta vastaan hylätty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan hylätty, ei, anteeksi, hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta. Ai anteeksi, se raukeaa, koska hyväksymme tarkistuksen 12. Siksi seuraavaksi tarkistus 14 puolesta vastaan hyväksytty. Numero 15 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan hyväksytty. Numero 18 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 19 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 22 puolesta vastaan, Hyväksyttyjä 23 puolesta vastaan, hyväksytty. Nyt loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 58 annettu ääntä. Ja rouva ei pysty ilmoittamaan. Niin haluaisimme tietää, oletteko puolesta vai vastaan puolesta. 51 plus 1 eli 52. Ai tekin puolesta. Ai te vaihdutte paikkaa. 52. 58 annettu ääntä. 50 53, 53 puolesta, seitsemän vastaan eikä tyhjää. Niin, olkaa hyvä. Prego, c'è una... Olkaa hyvä, onko siellä puheenvuoro pyytö, en ymmärtänyt. Prego, vuolin... Olkaa hyvä, kuka haluaa puhua? Prego, ha la parola. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro, hyvä kollega. Prego. Chciałem zagłosować za. Fork. Non... Eh, Minä olen puolesta. Favore. Siis puolesta äänestit erinomaista. Kaiken kaikkiaan puolesta on siis 51 koneellisesti ja kolme manuaalisesti sanoisin, 54 puolesta ja seitsemän vastaan ja eikä tyhjiä ääniä. Tähän suositusluonnokseen se on hyväksyt ja onnittelut esittelijälle. Sitten koneellisesti vielä suositus luonnos. Se ei ole siis sama. Siinä ei ole tarkistuksia. Voimme aloittaa äänestyksen. Äänestys koneellisesti siis. Kenellä ei sitten ole konetta, voi kertoa muuten yksittäin oman äänestyskantansa. Ja se on huomioidaan lopullisessa tuloksessa. Te olette siis puolesta tai vastaan puolesta äänet puolesta, siis manuaalisesti kuinka paljon on? Kaksi, kolme. Nyt puhutaan manuaalisesta äänestämisestä, kun ei jonkun laite toimia halua puolesta äänestää. Yksi, kaksi, kolme, neljä. Erinomaista, neljä. Äänestys päättyy. 51 plus 4, eli 55 puolesta, 7 vastaan, yksi tyhjä ääni. Suositusluonnos on hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Näin äänestykset päättyivät. Tässä vaiheessa onnittelut esittelijälle siis ja nyt minä kerroinkin jo teille eilen. Me olemme edustaja Lunacekin pyynnöstä. Me saimme nimittäin mahdollisuuden siihen, että rouva Moran ja rouva Arno voivat kertoa tilanteesta. Rova Moran on asiasta vastuussa. Ja Arno voi puhua meille myös Afganistanin tilanteesta. Jos sopii, että pitemmittä puheita jatkamme tästä ja annamme puheenvuoron tohtori Moranille ensinnä. Tohtori Moran kertoo Afganistanista, olkaa hyvä. Thank, thank you very much. Dottor Moran ha facoltà di intervento, prego. Olkaa hyvä, voitte puhua, tohtori Moran. Mr. Chairman, uh... Puheenjohtaja, kiitoksia paljon. Haluaisin vain käsitellä kahta seikkaa ja pyydän sitten, että kollegani Veronique Arnaud... Situation on the ground, uh, as regards the unfold... Pyydän, että hän jatkaa sitten myöhemmin tästä Afganistanin presidenttivaaleista. Mutta ensimmäinen seikka, jota minä puheenvuorossani tarkastelen, on mahdollisuudet ja näkymät lähikuukausina. Ensimmäisenä pitää todeta, että mikä ikinä näiden vaalien tulos onkin, ajatellen tasapainoa eri etnisten ryhmien välillä Afganistanissa. Tohtori Abdullan voimakas kampanja on tuonut aika paljon itseluottamusta tatsikeille. He haluavat enemmän ministeriöitä, haluavat suuremman osan vallasta. Haluan vain tuoda esille sen, että meidän kaikkien on tärkeää olla tietoisia tästä tilanteesta. Meidän on työskenneltävä kaikkien osapuolten edustajien kanssa, jotta tuntemukset pysyvät mahdollisimman maltillisina. On äärimmäisen tärkeää toimia näin näiden vaalien jälkeen. On vahvistettava, että meillä on pätevä, sitoutunut hallinto, joka on täysin sitoutunut vakaan Afganistanin luomiseen sellaisen jossa vallitsee vapaa ja reilu yhteiskunta. Yhden huomautuksen kuitenkin tekisin näistä vaaleista, eli vaalivalituskomitean rooli on äärimmäisen tärkeää, että kansainvälinen yhteisö ja Euroopan unioni edelleenkin tukevat vahvasti. Tämä on hyvin oleellinen prosessi ja puhumme sitä aivan kohta hiukan lisää. Mutta sitten tulevaisuudesta todennäköisesti muistanette, että kesäkuussa – Yleisten asioiden neuvosto vetosi komissioon, neuvoston puheenjohtajistoon ja puheenjohtajamaahan, jotta tarkasteltaisiin, mihin suuntaan Afganistan on menossa ja annettaisiin jonkinlaisia suosituksia syksyksi siitä, miten toimintaa jatkaa tuossa maassa. Haluan esittää tästä muutaman seikan, kuinka tuo etenee. Täytyy ensinnäkin todeta, että me olemme saavuttaneet aika paljon tuossa maassa vuodesta 2002 koulutuksen ja kansanterveyden alalla huumeiden torjunnassa. Kaikessa muussa mahdollisessa maa on päässyt jo pitkälle verrattuna siihen, missä se oli Taleban hallinnon alla. On myös todisteita siitä, että me EU:ssa olemme keskittäneet toimemme ennen kaikkea oikeille alueille, lakiin, oikeuteen, terveyteen, maatalouteen ja niin edelleen. Lisäksi me olemme eh, toteuttaneet äärimmäisen hankalan vaalitarkkailumatkan ja meidän on onniteltava kaikkia niitä, jotka olivat siellä paikan päällä juuri äskettäin. Luonnollisesti olemme sitoutuneita eh, seurantaan mutta ennen kaikkea me emme ole millään lailla vielä päässeet Afganistanissa maaliin asti. Voitaneen todeta, että me olemme nyt siirtymässä vaiheeseen, joka saattaa meidät loppuun asti viedä. Ja nyt ehkä pitäisi entisestään ajaa Afganistanin kapasiteettia, jotta se todella näkyisi niin, että hallinnon laatu paranee koko maassa. Se tarkoittaa sitä, että poliittisen käytöksen normeja nostetaan, olipa kyse vaaleista, korruptiovastaisesta taistelusta, ihmisoikeuksien suojelemisesta, naisten oikeuksien suojelemisesta. Meidän on katsottava, mitä me näillä aloilla voimme tehdä ja otettava siihen huomioon ISAFin ja muiden sotilaallisen puolen toiminta. Eli tärkein painopiste pitäisi nyt olla käytännön toimissa, joissa otetaan huomioon Afganistanin valtion rakentamisen prosessi ennen kaikkea mitä tulee maan hallintoon ja niin sanottuun alikansalliseen tason, eli läänitasoon, kyliin, kaupunkeihin, niissä, kuten monet teistä, jotka tuntevat tämän maan tietävät, on vielä melkoisia haasteita. Erityisponnisteluja tarvitaan, jotta voidaan vielä piiritasolla kouluttaa virkamiehiä. On puhuttu tästä virkamieshausta tässä mielessä. En tiedä, onko se nyt ihan oikea nimike tälle prosessille, mutta näin sitä kuitenkin kutsutaan. Tämä on valtava alue, jolla meidän on vielä päästävä eteenpäin. Samaan aikaan kuitenkin EUn on oltava johtavassa asemassa, kun luodaan poliisi- ja oikeuslaitoksia. Mutta tämän varmistamiseksi meidän on huolehdittava siitä, että taloudelliset, materiaaliset ja inhimilliset voimavarat todella ovat olemassa Euroopan puolelta, ennen kaikkea poliisipuolella. Me työstämme tätä komissiossa ja toivomme todella, että jäsenvaltiot ovat tässä tukenamme. Sitten hankalasta sovitto- ja sovitteluaiheesta. Meidän pitäisi antaa EUlle jonkinlainen rooli sen kansainvälisiäkin ponnisteluja pitäisi tukea niin, että missä vain toteutettavissa asia saataisiin eteenpäin, mutta siltä pohjalta, että tätä kaikkea johtavat afgaanit itse. Sen pitää olla heidän johtamansa. Ja viimeisenä seikkana mainitsisin vielä, että afgaanien kansallinen kehitysstrategia jatkuu vuoteen 2013 asti ja suuntaa politiikkaa, mutta tarvitaan myös vuoden 2010 jälkeen selkeä poliittinen suunnitelma, jossa painopistealueena tulisi olla juuri mainitsemani alueet. Jotkut niistä ovat hiukan hä- hävinneet matkan varrella. Tämän hetkisessä toiminnassa tuntuu vähän vauhti hyytyvän. Ja sen osalta viimeiset suositukset, joita vaalitarkkailijamme antaisivat, liittyvät juuri tuleviin hallinnon ja ihmisoikeuksien ohjelmiin. Me tarvitsemme joitakin tukevia toimia, kuten esimerkiksi kunnollisen mediastrategian, jotta tämä kaikki välittyy. Ja minä yhdistän nyt nämä suositukset ja tuon vaalitarkkailumatkan niin, että kollegamme Veronik kertoo enemmän, mitä paikan päällä tapahtui teidän luvallanne herra puheenjohtaja. Sallin, että muutaman sanan siitäkin. President. Kiitos puheenjohtaja. Onneksi en ole Afganistanissa, vaan täällä tänään teidän kanssanne. Järjestimme tämän operaation, joka oli suhteellisen erikoislaatuinen, kuten te tiedätte. Kyseessä on tärkeä poliittinen väline, joka unionin käytössä on. Komissio sitä ohjaa, eli vaalitarkkailuväline. 20 vuoden ajan on tehty vaalitarkkailutyötä. Afganistanin operaatio oli vain erityisen poikkeuksellinen. Miksikö? Siksi, että nämä, oli, nämä olivat ensimmäiset vaalit pitkään aikaan, jotka järjestettiin afganistanilaisten itsensä toimista. Me osallistumme 2005 jo vaalitarkkailutehtäviin. Olimme myöskin paikalla vuonna 2004 tarkkailijana asemassa auttamassa afganistanaisia, mutta tuolloin kansainvälinen yhteisö hoiti koko tämän vaaliprosessin. Nyt ensimmäistä kertaa afganistanilaiset itse järjestivät vaalin. Tämä oli myöskin heille koetin kivi. Turvallisuuden kannalta tämä oli erittäin suuri haaste. Tälle tehtävälle, tälle tehtävälle muitakin erityispiirteitä. Kaksi kuukautta tehtiin alustavaa työtä ja tarkastamme turvallisuuskysymyksiä ja pyrimme myöskin varmistamaan kahdeksan pientä tarkkailupistettä Kabulin lisäksi, eli eri puolen maata lähetettiin joukkoja paikalle tarkkailijoiksi. Poikkeuksesta oli myöskin se, että kyseessä ei ollut Euroopan parlamentin valtuuskunta, niin kuin yleensä. Mitään yleensä me teemme samanaikaista työtä, rinnakkaista työtä, mutta meillä on pitkän aikavälin ja lyhyen aikavälin tarkkailijoita, että usein Euroopan parlamentti toimii yhteistyössä muiden kanssa. Ottaen huomioon paikan tilanteen Afganistanissa ja myöskin ajoituksen parlamentin työn kannalta tämä on mahdollista tällä kertaa joten kaikkien jäsenvaltioiden tuolla, mutta myöskin Kanadan, Norjan ja Sveitsin tuella, joiden kanssa meillä on erityissopimuksia vaalitarkkailun työn varmistamiseksi ja joiden kanssa yhteistyöstä erilaista kokemusta, me muodostimme yhteisen tarkkailijaryhmän ja me toimimme Kabulissa ja myöskin kahdeksassa muussa alueellisessa keskuksessa. Me olemme eri kansallisuuksia mukana ja myöskin kanalaisia, sveitsiläisiä, norjalaisia EU-jäsenmaiden edustajien lisäksi. Yleensä toimitaan niin, että joku poliittinen hahmo tai henkilö johtaa tätä vaaritarkkailutehtävää. Tämä antaa enemmän uskottavuutta meidän toi, toimillemme kuin että mikäli toimisimme pelkästään byrokraatteina siellä poliittinen hahmo on johdossa – Euroopan parlamentin korkea edustaja antaa näkyvyyttä ja uskottavuutta vaalitarkkailutöille. Komissaari Benito Ferrero Waldner, kun teki päätöksensä valikauden päätteeksi vanhan parlamentin aikana, hän pyysi, että Philip Morion toimisi tämän tarkkailuryhmän puheenjohtajana. Hän oli aikaisemmin tehnyt työtä meidän nimissämme Kongossa ja myöskin Bosniassa tarkkailutehtävissä. Hän otti hoitaakseen tämän äärimmäisen monimutkaisen vaalitarkkailutehtävän. tehtävän hän otti sen johdon käsinsä. Ja miten nyt sanoisin tämän diplomaattisesti, en usko, että äh, innostusta ei ilmennyt kovinkaan paljon Afganistanin vaaleja kohtaan, kun otetaan huomioon poliittinen ja turvallisuustilanne siellä. Hän ei ole kovinkaan innostunut tästä tehtävästä, mutta mitä tuloksiin sitten tulee? Kaksi kuukautta ennen vaalia, niin kuin kollegani totesi, havaitsimme, että puitelainsäädäntö ja vaalilautakunnan työ Afganistanissa sekä valituslautakunnan toiminta olivat aivan korrekteja. Havaitsimme, että olosuhteet, joissa vaalit järjestettiin, olivat äh, erittäin vaikeat mutta eivät kuitenkaan niin vaikeat kuin olisi voinut kuvitella. Ihmiset menivät vilkkaammin äänestämään kuin mitä olisi voinut kuvitella, kun otettiin huomioon kaikki uhkatekijät ja uhkat, jotka olivat aivan todellisia. Voimme vain valitella sitä, että yksi ihminen sai surmansa. Yksikin kuolemantapaus on aina liikaa, mutta yleisesti ottaen pystymme havaitsemaan, että suurissa osassa maata, ei siis koko maassa, mutta suurissa osassa maata, Vaalit onnistuivat hyvin. Paikalliset tarkkailijat ja muiden maiden lähettämät ja muiden järjestöjen lähettämät tarkkailijat, jotka olivat olleet paikalla, kokosivat samantyyppisiä kokemuksia kuin mekin. Eivät tämä vain niin huonosti suineet kuin olisi voinut kuvitella. Mitä näihin lainsäädännöllisiin puutteisiin puitteisiin tulee, niin heti vaalipäivänä havaittiin, että silloin annettiin tällainen alustava lausuma vaaleista, ja alustavassa lausumassa jo painittiin joitakin ongelmia, jotka olivat osittain rakenteellisia, ja yksi ongelmista oli se, että sillä puuttui valitsijaluettelot, ja myöskin äh, valitsijoiden tai äänestäjien tunnistaminen oli vaikeaa ja voi hyvinkin kuvitella, että kun oli kyse naisäänestäjistä, erityisen vaikea ja muitakin huolestuttavia tekijöitä ilmeni. Esimerkiksi se, että median toiminnassa oli puutteita. Media antoi enemmän huomiota valtaapitäjille kuin muille mutta näin on asianlaita monissa muissakin maissa, joissa vaalia on oltu tarkkailemassa. Joten loppujen lopuksi voidaan todeta, että vaalilautakunnan toiminta ei ollut huonoa, mutta täytäntöönpanossa hieman kenkä puristi. Me halusimme olla paikalla auttamassa afganistanilaisia. Meillä oli melkoisen suuri merkittävä joukko myöskin auttamassa – ja myöskin olimme tarkkailemassa äänten laskentaa ja sen sujumista. Yhä enemmän on esitetty kysymyksiä, jotka liittyvät vaalivilppiin. Afganistanisen viranomaisten kanssa käydyssä keskustelussa me tuomitsemme kaikki tällaiset tapaukset ja myöskin ne pienet kärhämät, joita siellä syntyi viisi henkilöä joutui täysin siitä kolme oli muita kuin afganistanilaisia. Ja me vetosimme siihen, että kunnioitettaisiin valimenettelyitä ja aikatauluja, eikä ryhtäisi julistautumaan voittajiksi ennen kuin lopussa laskesta on tehty. Ja pyysimme, että kukin ehdokas sitten pyrkisi hillitsemään omia tukijoukkojaan, niitä kaikki sysirauhallisesti. Ongelma, joka meillä oli, jonka kaikki havaitsivat, oli se, että valitsija, äh, valitsijoiden vilkkaudesta, äänestysvilkkaudesta ei ole tarkkaa tietoa prosenttimääristä. Olivatko vaalit sellaiset, että kaikki pääsivät äänestämään, mikäli halusivat, oletko ne edustukselliset vaalit. Ja tässä, tämä, tätä määriteltäessä saattaa olla äänestysvilkkaus erittäin merkittävä tekijä. Kaikki on tietenkin suhteellista mikä 40 prosenttia äänestää Euroopassa, se on suhteellisen hyvä, mutta, mutta äänestysvilkkauden voi nähdä eri tavalla siitä, siitä, siitä riippuen, puhutaanko Euroopasta vai jostakin muusta maasta, kuten Afganistanista. Ja myöskin osallistuminen vaaleihin pohjoisessa ja etelässä oli aivan eri luokkaa. Tämä oli aivan selvää, koska turvallisuusolosuhteet ja ne turvallisuusuhat, jotka kohdistuvat äänestäjiin, ovat erilaisia myöskin eri puolilla maata. Ja tämä on ongelma, joka herättää monia kysymyksiä. Esimerkiksi sen suhteen, miten afganistaiset itse arvioivat tuloksia, ovatko vaalit legitiimit vai ei. Jotkut eivät välttämättä päässeet äänestämään, jotka olisivat halunneet äänestää. Voidaan, voitiin myöskin havaita, että miltei 60 prosenttia äänestyspaikoista, joissa ääniä laskettiin, niin näiden alustavien tulosten mukaan, kun 60 prosenttia äänestä oli laskettu, Karsai johti vaaleissa, mutta sitten tänä aamuna saatiin lisätuloksia, jossa karsain kannatus oli hieman matalampaa, vaikka, vaikka 60 prosenttia vain näistä oli hieman laskettu. 47,3 prosenttia oli menossa äänistä Karsaille. Abdullah, Abdullah oli kakkosena, ja Bach Ardosto sai 11,6 prosenttia, mutta tämä ei ole vielä tarinan loppu, koska nyt Afganistan viranomaiset ovat ilmoittaneet seuraavaa. He ovat todenneet kansalliselle yhteisölle, että että alustavat tulokset annettaisiin kolmannen ja seitsemännen päivän syyskuuta välillä. En usko, että alustavia tuloksia tulee vielä kolmas päivä, joten uskon, että pikemminkin seitsemäntenä päivänä tuloksia tulee. Alustavat tulokset tarkoittavat sitä, että, jotkut, että siirrytään tulokset, jotka on voitu sertifioida valituslautakunta tarkastelee kaikkia valituksia ja nyt valituksia on tullut jo hyvin paljon. Joten kuusi saattaa olla, tämä vaikuttaa merkittävällä tavalla vaaleihin. Jopa 20 000 äänen luokkaa saattaa olla tämä vaikutus näistä valituksista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että loppujen lopuksi vaalien tulokset muuttuisivat, mutta kuitenkin pientä liikehdintä saattaa näiden valitusten jälkeen tulla, pieni muutoksia tulla näihin äänestystuloksiin se 600 eri valitusta on tehty. Tämä osoittaa, mikä, su, mikä, mikä suuruisesta ongelmista on kyse. Eli 17.9. tulee lisätuloksia sitten ja lopullinen tulos sitten. Sitä, lopullinen tulos voidaan antaa vasta sitten, kun vali, valituslautakunta on validoinut äänestyksen vaalien tulokset. Yleensä normaalisti tämä pitäisi tapahtua 17.9 eli 17-21. syyskuuta. Sillä välillä saadaan lopuiset tulokset. Meidän tarkkailijaryhmämme on edelleenkin paikan päällä keräämässä tietoa ja he kiinnittävät viranomaisten huomion, pyrkii kiinnittämään viranomaisten huomion kaikki näihin eh, epäkohtiin, joita esiintyy esimerkiksi äänten laskennan yhteydessä ja muissakin yhteyksissä. Tuleeko, tuleeko toinen kierros vai ei? Tämä riippuu tuloksista toinen äänestyskierros järjestää, mikäli ehdokas ei saa yli 50 prosenttia äänestä heti ensimmäisellä kierroksella. Tästä nyt emme voi ennakoiden sanoa vielä mitään, mutta kaikki keskustelukumppanit puhuvat erittäin varovaisin sanakääntein vielä tässä vaiheessa, koska äänten laskentaa ei ole saatu vielä päätökseen kaikissa äänestyspaikoissa, joten emme voi kertakaikkiaan sanoa, esimerkiksi kuinka moni ihminen äänesti, kuinka monta prosenttia kävi äänestämässä ja mikä lopullinen tulos tulee olemaan, niin mikä vaikutus koko tällä valitusprosessilla tulee olemaan äänestyksen tulokseen. Kaikki osapuolet ovat valittava, että olet tehnyt valituksia vaalilautakunnalle. Tämä tarkoittaa sitä, että järjestelmä toimii ja vaalilautakunta tekee työnsä. Tässä oikeastaan kaikki, mitä voi tässä vaiheessa sanoa. Erittäin tärkeää on ottaa huomioon ne suositukset, jotka Euroopan unionin vaalitarkkailuryhmä on tehnyt vaalien tiimoilta. Toivottavasti nämä suositukset voivat parantaa vaalijärjestelmää sekä teoriassa että käytännössä, ja että loppujen lopuksi voitaisiin parannuksia saada aikaan. Vaikka syksy on lyhyt, niin toivottavasti voidaan tätenkin tarkkailutoiminnallakin pönkittää sitä heiveröstä demokratiaa, joka Afganistanissa on syntymässä, niin että vuonna 2010 tilanne olisi hieman parempi. Näin voi vain toivoa. Toivottavasti näiden asiantuntijoiden suositusten mukaan voidaan toimia jatkossa. Miten nyt sanoisin? Sitten kun lokakuun alkupuolella viimeinkin saadaan tulokset, niin sitten vasta lopullinen tuomio voidaan antaa tilanteesta, joka liittyy vaaleihin. Olisitte muistuttaneet mielenne, että meitä syytettiin hieman siitä, että olimme naiveja, kun sanottiin, että asiat sujuvat suhteellisen hyvin, mutta totesin, että vaalit sujuvat paremmin kuin mitä olisi voinut kuvitella. Ei Afganistan ole samanlainen demokratia kuin esimerkiksi Norja, ja turvallisuusolosuhteet ovat siellä aivan erilaiset. Ja täytyy myöskin pyrkiä samaan aikaan muutoksia, mutta ei pidä myöskään liikaa dramatisoida asioita. Afganistanaiset ovat tehneet työnsä ja me olemme pyrkineet kiinnittämään heidän huomensa vielä olemassa oleviin ongelmiin ja puutteisiin. Erityisestikin olemme pyrkineet varmistamaan, että normaalia vaali käytänteitä noudatettaisiin siellä. Kiitoksia ja mielelläni vastaan teidän kysymyksiinne, mikäli haluatte vielä lisää tietoja. Eh, Kiitokset myös tohtori Moranille, kuten tohtori Arnolle näistä alustamisesta. Voimme aloittaa keskustelun. Me aloitamme tämän hankkeen edustajalla Lunecek joka on aloittanut ja Finta. Kiitoksia puheenjohtaja. Monet kiitokset komission edustajalle siitä, että hän oli näinkin nopeasti valmis tulemaan tänne kertomaan meille, miten hänen näkökulmastaan vaalit ovat menneet. Ja nyt te eh, käsittelitte joitakin noita syntyneitä ongelmia. Syy sille, että minun ja minun ryhmäni pyysimme, että tästä keskusteltaisiin jo nyt, on se, että Euroopan unionillahan on ollut siellä tarkkailumissio ja siihen on investoitu hyvin paljon rahaa. On sanottava, että aluksi, siis eh, välittömästi vaalien jälkeen, olin aika ärtynyt siitä, miten innokkaasti eh, puhuttiin vaalien sujumisesta sekä kenraali Morion, joka sanoi, että vaalit ovat yleiset ja reilut, ja komission jäsen Ferrero Waldner, joka sanoi, että tämä oli voitto Afganistanin väestölle ja demokratialle. Minusta tällainen into on vähän jättänyt varjonsa sen, minkä tekin jo mainitsitte tosiseikan, että ongelmia on kyllä ollut huomattavan paljon. Ja tällainen innostus ehkä ilmaisee enemmänkin toiveajattelua sitä, miten on toivottu, että äänestysaktiivisuus on korkea ja että väestö osallistuu. Ei ole haluttu huomata EUn puoleltakaan, että ongelmia on ollut ja ne ovat olleet huomattavia. Tämä on yksi syy siitä, miksi halusin, että tästä nyt keskusteltaisiin. Te mainitsitte, että on esitetty moitteita, lähes 3000 valitusta vaalien virheistä vastaavalle komitealle. On sanottu, että nämä vaalilaput, äänestyslaput ovat olleet vääriä, että monet niistä ovat kadonneet. Ja juuri naisten osalta on äänestettykin naisten nimissä sen sijaan, että he olisivat voineet äänestää itse jopa Afganistanin Free and Fair äh, Election Foundation on sanonut, että oli lukuisia nimenomaan naisia varten tarkoitettuja äänestyspaikkoja, jotka olivatkin itse vaalipäivänä suljettuja. Ja viitisen sataa äänestyskeskusta avasi ovensa vasta tuntia äänestysajan alkamisen jälkeen itse vaalipäivänä. Eli melko melkoista uhkailua myös äh, hallituksen viranomaisten tai paikallisviranomaisten, no niiden vallassa olevien miesten puolelta ennen kaikkea on äh, määrätty, miten pitäisi äänestää eikä muutoin. Eli minä en kyllä menisi sanomaan, että tämä kaikki oli vapaata ja reilua. Ymmärrän kyllä, että tässä kävi enemmän ihmisiä äänestämässä kuin etukäteen pelättiin, mutta etelässä ei juurikaan. Joten tämän minä koen ongelmaksi sen, että EUn edustajat sanoivat jotakin hienoa tapahtuneen, vaikka todellisuudessa niin ei ollutkaan. Minusta se on huomattava ongelma, koska se tarkoittaa, että siellä todella tapahtuneita seikkoja ei oikein noterata. Toivon, että niin käy, että todella pannaan merkille, minkälaisia ongelmia oli, että selvitetään, missä määrin nämä petosyritykset tai todelliset vaalipetokset ovat toteutuneet ja lopputuloksena saadaan jotakin vähän selkeämpää Eli saiko Karzai todella enemmistön tuekseen vaiko eikö? Jos asia on epäselvä, on se myös Afganistanin tulevaisuuden kannalta hankalaa. Olisi ehkä järkevämpää, että saataisiin toinen kierros asian selvittämiseksi. Ja Abdullah Abdullahan on itse sanonut, että monet näistä vaalipetossyytteistä ovat hänen itsensä näkemiä esittämiä. On olemassa myös saksalainen Afganistan-asiantuntija, joka on pitkään työskennellyt berliiniläisen Wissenschaft und Politik-säätiön puolesta ja on myös Afganistanin erityislähettiläs. Hän on todennut eräässä haastattelussa, ja minä siteeraan tässä, että myös afganistanilaisia olosuhteita ajatellen vaalit menivät vähän pieleen, ja pitää kai hyväksyä se, että vaalipetoksia oli. Hän tuntee siis Afganistanin, on tuntenut sen jo vuosia erittäin hyvin. On kyse huomattavasta manipuloinnista. Minua kyllä vähän ärsyttää, että Euroopan unionin puolelta ei sitä alusta asti oikein haluttu huomata. Emmehän me voi vain toivoa, että Afganistanissa kaikki on erittäin hyvin ja sulkea silmämme siltä, mitä siellä todella tapahtuu. Olisin odottanut enemmän komission puolelta, myös komission jäseneltä, että olisi puhuttu selkein sanoin ja todettu, että niin hyvä tilanne ei ollutkaan kuin mitä me alun perin ajattelimme. Se on tunnustettava, jotta Afganistanin väestö joka nyt odottaa, mitä tästä seuraa, myös ymmärtäisi selvästi, että EU, joka oli paikan päällä edustettuna ja herätti myös paljon toiveita, ei pelkästään pyri välttämään todellisten ongelmien huomaamista. Sen me olemme velkaa itsellemme EUna ja myös Afganistanin väestölle. Ja siksi kysymykseni teille. Tehän sanoitte nyt jo, että olette jo esittänyt tästä alustavat tulokset. Minua kiinnostaisi kyllä vielä, miten te arvioitte itse tilanteen Karzain ja Abdullah Abdullahin välillä. Te itse totesitte, että ei ole vielä tapahtunut mitään kärjistymistä. Onneksi ihmiset siis odottavat, mikä tulokseksi muodostuu, mutta minua kyllä kiinnostaisi, miten te arvioitte mitä tarkoittaa, jos kerrotaan, että esimerkiksi Karzai on voittanut 55 prosentilla vaikkapa tai jos Abdullah Abdullah saa 40 prosenttia, niin kyllähän äänestystulos on aika tiukka. Mitä se tarkoittaa tulevaisuutta ajatellen? Onko mahdollista, että nämä kaksi työskentelevät jatkossa yhdessä, vai kuinka te arvioitte tilanteen tällä hetkellä? Minkälaisia tietoja teillä on suoraan Afganistanista? Sekin kiinnostaisi minua. Ja kuten totesin, pyydän teiltä, että tämä kritiikki, joka mielestäni puuttui aluksi sekä komission jäsenen että Morionin puheenvuoroista. Se oli oikeastaan kaikki enemmän toiveajattelua kuin mitään todellista asiallista analyysiä todellisista tapahtumista. Kiitoksia. Alla parola. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Salafranca. Gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja, kiitos myös komission edustajille siitä. että Näin nopeasti tulevat paikalle, näin tunnollisesti meidän parlamenttimme aloitteesta. Minä haluaisin kertoa, että missä tapauksessa olen samaa mieltä kollegan puheenvuoron kanssa, kun hän vetosi siihen, että komissio tulisi tänne kertomaan näitä tietoja, koska tiedämme, että vaalitarkkailumissiot, varsinkin unionin puolesta, ovat ennen kaikkea riippumattomia. Hän puhui, no hyvä, että sinä mentiin. Kaikki välttämättä ihan suuremmoiset sujunut, että suurta innostusta oli myös Ferrero Valtanin puheenvuoroissa ja myös Morion tarkkailun päällikkökin oli innostunut ja kun minä näin Ferrero Walterin lausunnon. Se tuli tänne valiokuntaakin ja minä luin myös Morionia alustavan lausunnon, eikä se into ole ainoa, joka siellä oli läsnä. Jos ajatellaan komission jäsenen lausunnon alkuosasta, siinä puhutaan tilanteen vakavuudesta, kenraali Morion puhuu puheen uhista, ja se, että 11 henkilöhallinnossakin on kärsinyt, ja siellä on myös 40 yksi ihmistä kuollut autopammeissa. Me olemme kaikki nähneet viestimissä itsekin, kun ihmisiltä on käsiä ja jopa sormia katkaistu siitä syystä, että ovat olleet äänestämässä, niin varmasti voidaan ymmärtää hyvin, ettei niin valtavan suurta innostusta sen Euroopan unionin tasollakaan ole ollut. Totta kai tämä on vain alustava lausunto, sitä se on alustava. Tiedämme, miten vaalitarkkailumissiot toimivat Euroopan unionissa, että ensinnäkin arvioidaan vaaliprosessia, ja sitten tehdään lausunto ehkä kolmen päivän kuluessa sen jälkeen, kun vaalit on järjestetty, siis nopeasti. Mutta vaalitarkkailuprosessi, kuten kollega hyvin tietää, ei pelkästään liity vaalipäivään, vaan ylipäätään koko prosessiin, miten vaalihallinto toimii, onko riippumaton elin, joka voi taata sen, että voidaan ratkaista ristiriidat, Onko kandidaatilla mahdollisuus tasavertaisesti olla esillä viestimissä? Onko prosessin rahoitus ollut myös järkevää ja tasapuolista rahoitusta? Mutta sitten varmasti huomataan, että mitä vaikeuksia on prosessissa mikä tilanne on Afganistanissa. Puheenjohtaja voitaisiin sanoa, että kun ajatellaan tämän parlamentin vaalitarkkailumissiota, herra Hault on ollut siinä mukana, hän nyt ei ole salissa, herra Morion oli samassa ryhmässä, ja aika harva kollega tässä parlamentissa tuntee niin hyvin tätä arvoa ja demokratian vahvistamishalua kuin kenraali Morionilla on. Josta, ja nimenomaan me haluamme parlamentissa tukea komissiota. On totta, että vaalitarkkailumissiot maksavat paljon, mutta ei pelkästään unioni on yhdessä toteuttanut se kansainvälisen yhteisön kanssa. Ja totta kai meidän täytyy myös demokratiaa vahvistaa myös Afganistanissa, koska ei siinä mitään ruveta saarnaamaan kenellekään, vaan me haluamme rauhan puolesta toimia, demokratisoitumisen puolesta ja tuossa maassa nimenomaan rauhan puolesta. Siitä syystä minä uskon, että Euroopan komissio on myös suurella riskillä mennyt tuonne maahan arvioimaan tilannetta ja vaalitarkoille. Se on helpottanut myös meidän tehtävämme. Ja siellä on ollut hyvin päteviä ihmisiä paikalla, kuten kenraali Morjoon, ja, ja kantanut vastuuta kiitettävällä tavalla. Kun minä alustavan lausunnon luin Euroopan unionin puolesta, jonka Ferrero Valtenkin laati minun mielestäni, se on hyvin varovainen ja hyvin mitattu lausunto. Ja mielestäni se vastaa myös meidän haluamme tukea edustajia näin vaikeissa tilanteissa kuin tuossa maassa on. Minä uskon, herra puheenjohtaja, että tässä tarvitaan kärsivällisyyttä. Sitä nyt vaaditaan, kun on totta kai väitteitä vaalivilpeistäkin. Paljonkin niitä tulee, miten ne ratkaistaan sitten vaalielimissä. Se on nyt käynnistetty, eikä tehdä hätiköitä johtopäätöksiä varsinkaan ensikäänteessä ehkä toisessa käänteessä, mutta varmaa on, että vaalien järjestäminen noissa olosuhteissa, niin dramaattisissa ja jännitteisissä, niin paljon attenttejakin on, mielestäni se on jo sellainen asia, josta voimme onnitella afgaaniväestöä, koska ihmiset ovat uskaltaneet menemään äänestämään. Minun mielestäni meidän on olla hyvin varovaisia nyt, kun me arvioimme näitä tapahtumia. Meidän täytyy saada ensin lopulliset tulokset, koska meillä vasta vasta alustavat tulokset. Ja siellä on omat instanssit, jotka voivat julkilausumat tehdä. Ja sitten voidaan sanoa, onko vaalivilppejä tai epäselvyyksiä ollut ja riittävän vakavia niin, että voitaisiin vaatia, että on tällainen vilppi tapahtunut. Kuitenkin minä uskon, että tämän parlamentin tehtävänä on nyt tukea Euroopan komissiota. Se on ollut esimerkillinen tässä, hyvin vastuuntuntoisesti toiminut ja lähettänyt sinne tarkkailuryhmän – ja meidän entinen kollegamme kenraali Morjonin johdolla, ja me olemme osoittaneet näin demokratian vahvistamiselle solidaarisuutta. Se on erityisesti meidän tehtävämme ensisijassa tässä parlamentissa. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Grazie, onorevole Salafranca. Kiitoksia, edustaja Salafranca. Sitten seuraavaksi kollega Oviols. Mm. <clears throat> Presidente, el, el... Kiitoksia, puheenjohtaja. Euroopan unionin e, Afganistanin ja Pakistanin erityisedustaja valitettavasti ei päässyt tänään paikalle. Hänen läsnäolonsa täällä suuren ystävämme kenraali Morionin ohella olisi tarjonnut aivan loistavan tilaisuuden keskustella ei pelkästään Afganistanin ja Pakistanin vaaleista, vaan niin ikään olisimme saaneet kokonaisvaltaisemmankin kuvan noiden maiden tilanteesta. Täällä todettiin aikaisemmin, että yksi tavoitteista oli ollut varmistaa johdonmukaisuus ja jatkuvuus Euroopan unionin toimissa vaalin yhteydessä ja myöskin eurooppalaisten heimojen kesken haluttiin varmistaa ikään kuin toimien yhdenmukaisuus ja johdonmukaisuus. Toivottavasti tämä onnistuu, mutta tämä on erittäin tyytyväistä, tyypillistä keskustelua sen suhteen, onko lasi puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjä. Täällä on varmaan kummankin kannan kannattajia. Ehkä voisimme sopia, että Afganistanin vaalit olivat myönteinen ilmiö ja kuitenkin ne heijastelivat maan kokonaisvaltaista tilannetta. Niitä täytyy nähdä maan tilanteen taustaa vasten. Meidän ei pidä myöskään tässä liikaa takertua sisäisiin poliittisiin kiistoihin maan sisällä tällä hetkellä. Yhdysvalloissa ja Euroopassa sekä poliitikot että media ovat hyvin paljon keskustelleet puineet Afganistanin tilannetta ja todenneet, että Afganistanin tilanne on nyt tullut käännekohtaan. Kerali Morionkin on puhunut näin san- tällaisen sanakäänteen. Mikä nyt olemme realistisia, meidän täytyy todeta, että mitäli, mikäli Afganistanissa nyt joku nostaa päätään, niin se on Taliban – ja hyvin syvällisiä keskusteluita, vakavasti otettavia keskusteluita käydään nyt Yhdysvalloissa sen suhteen, kuinka reagoidaan tässä, tähän erittäin dramaattiseen käänteeseen. Emme voi tietenkään täällä tänään käydä keskustelua. Tämä jää tuonemman keskustelun aiheeksi, mutta tämä on kuitenkin erittäin kiireinen aihe. Toivottavasti kenraali Morion ja Afganistanin erityisedustaja mahdollisimman nopeasti tulevat tänne valiokuntaan, niin voimme keskustella asiasta. Kiitos, Avials. Sitten edustaja Meijer. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, yo coincido con la última intervención de que tenemos que tener un debate de... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen samaa mieltä edellisen puhujan kanssa. Me tarvitsemme tästä perustavaa laatua olevaa keskustelua. Oma ryhmäni ei ole koskaan tukenut Afganistanin interventiota eikä tue sitä myöskään nyt. Ja nyt naisten eh, huonoa tilannetta on määrä parantaa. Nyt opium, pelloton määrä tuhota. Me emme koskaan ole olleet samaa mieltä näistä tekosyistä, joiden nojalla sinne on menty. Joukkoja johtava, johtava kenraali on sanonut, että että strategia, joka aikoinaan on valittu, olikin väärä ja nyt tulisi pohtia uutta. Meidän on kaikkien tunnustettava, että valittu strategia on ollut väärä ja minun ryhmäni on jo aina ollut tätä mieltä. Nyt nämä vaalit, joissa on kaksi ehdokasta, Karzai ja Abdullah, jotka ajavat erilaisia näkemyksiä, ovat menneet niin, että Abdullah on ehkä vähemmän fundamentalistinen kuin Karzai, mutta ei kuitenkaan pidä unohtaa sitä, että Karzai on säätänyt joitakin lakeja, joiden pohjalta naiset ovat nyt samassa tilanteessa kuin vuonna 2001. Useimmilla Afganistanin naisilla ei ole ollut todellista mahdollisuutta äänestää näissä vaaleissa. Ja tämä on oikeastaan aika kamalaa, kun otetaan huomioon sellaiset käytänteet kuin burka. Afganistanin tilanne on todella hankala ja viime kuukausi on ollut vaikea. Karzai on menettänyt paljon sotilaita ja Afganistanin turvallisuusjoukkojen varapääjohtaja on juuri menehtynyt iskussa. Meillä oli vierailija täällä parlamentissa, joka kertoi siitä, kuinka hän ei enää voi toimia tehtävässään. Hänen on elettävä piilossa. Tämä on tilanne, johon on puututtava välittömästi. Ja jos nyt järjestetään vaalit tällaisissa olosuhteissa, sotaisissa yhteenotoissa, ei se ole kertakaikkiaan mahdollista. Eurooppalaiset ovat niin koulutettuja ja kuvittelevat, että kaiken tulisi tapahtua aivan kuten meilläkin. Mutta meidän on nyt varmistettava se, että Afganistanissa syntyy jonkinlainen siirtymä – kunnes demokratisointi toteutuu sellaisena kuin me sen tunnemme. Tilanne on sellainen, että viime kädessä naiset häviävät, ovat häjiäjiä, voittipa Karzai tai Abdullah, ja siksi me olemme sitä mieltä, että sotilaallinen läsnäolo on ollut huono strategia. Tämähän on ollut selkeä sotastrategia. En usko, että tällaisella strategialla päästään menestyksekkääseen tulokseen. Se on siis ryhmämme kanta. Herra Obiols on oikeassa. Me tarvitsemme perustavanlaatuista keskustelua asiasta. Nyt meillä on siellä ollut kahdeksan vuoden ajan sotilaallinen läsnäolo, eikä selvästikään sillä tilannetta ole parannettu. Meijer, ei. Kiitoksia edustaja Meijer. Seuraavaksi kollega Atkins. Chairman, thank you very much indeed. Um... Kiitos puheenjohtaja. Hyvin monet minun kommenteistani tulivat täällä jo esitetyiksi, mutta toteaisin, että olen kollegani Lunacekin kanssa samaa mieltä tästä kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta. Ja yhdy myöskin niihin kannustaviin huomioihin, jotka täällä esitettiin. Meidän ei pidä suhtautua millään tavalla löysin ranteen näihin annettuihin alustaviin tuloksiin tai kommentteihin. Jopa 25 000 valitusta on tehty, kaiken tyyppisiä valituksia mukaan luettuna siitä, että mukaan luettaisiin valitukset, että jotkut äh, äänestysuurnat oli suljettu, niihin ei pystynyt laittamaan äänestyslippuja. Tai oli täytetty jo ennakolta. Ja täällä viitattiin siihen, että presidentin vaalita uusitaan tai tulee toinen kierros. Vastumisia muuallakin Afganistanissa oli epäilyä siitä, että vilppi oli esiintynyt. Ja häviäjä tietystikin pystyi vetoamaan siihen, että vilppiä oli eikä hän hyväksy tulosta. Ja mikäli toinen osapuoli häviää, niin sitten hän puolestaan toteaa, että kyseli vilpistä. Ja pyydän että anteeksi, että joudun poistumaan paikalta ennen kuin ehtin, ehdin kuuntelemaan vastausta, koska minun täytyy röyntää lentokentälle. Mutta esittäisin kysymyksen. Eikö komission edustaja olikin samaa mieltä siitä, että herra Holbrook, joka on erittäin avarastettu amerikkalainen ja diplomaatti, ja kun hän katsoo, että on tarpeellista, että tarvitsisi järjestää uudet vaalit, niin eikö meidän pitäisi olla sitten hänen kanssaan samaa mieltä? Ja toiseksi, mietin vain, että onko minkäänlaista osviittaa siitä, miten nämä sopimukset, jotka Afganistanin hallitus on tehnyt eri urakoitsijoiden kanssa, jotka on annettu enimmäkseen ulkomaalaisille yrityksille, Afganistanin ulkopuolettomille yrityksille, eikö näillä ole ollut hieman ikävää vaikutusta afganistanilaisten asenteisiin, kun he katsovat, että he eivät saa omaa osuuttaan tästä poteesta? Onko tämä vaikuttanut ilmapiirin? Ja kolmanneksi, vaalien yhteydessä ja vaalien jälkeen tai ehkä tulevaisuudessakin, onko mitään osvittaa siitä, että Pakistan aikoo sulkea Afganistanin vastaisen rajansa? koska hyvin suuri määrä näistä vaikeuksien aiheuttajista ja melkoitsijoista asuu Pakistanin puolella pikemminkin kuin Afganistanissa. Eikö tämä pitäisi ottaa prioriteetiksi diplomaattisesti katsottuna ja myöskin ulkopolitiikan ja maalaisjärkin kannalta katsottuna. Joukko brittisotilaitakin on kuollut Afganistanissa, on varma, että muunkin maalaisia on saanut surmansa. Ja nyt on vaikea oikeuttaa tätä koko interventiota, puolustella Afganistanin miehitystä. Se on yhä vaikeampi puolustella, kun Afganistanissa kuolee sotilas, joka on pyrkinyt vaikuttamaan siihen, että tämä vaalit saadaan järjestettyä demokratian nimissä. Heillä on hieman vaikea selittää, että kaksi kolme heistä, mainitakseni vain muutaman, he kuolivat, kun he puolustivat näitä äänestyspaikkoja joissa vain kaksi kolme ihmistä äänesti. Tämä on kuva tästä kokonaistilanteesta. Kollektiivisesti emme ole saaneet tätä tilannetta hallintaan. Emme voi jättää Afganistania täysin yksin ongelman kanssa, emmekä voi myöskään noin vain poistua paikalta, mutta siitä huolimatta meidän täytyy hoitaa asia kunnolla. Ura, edustaja Hätkin, seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Plevris. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω κάποια σκέψη και εγώ να προσθέσω σε αυτά τα οποία υπόθηκαν. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin lisätä oman osuuteni tähän keskusteluun. Minä olen sitä mieltä, että me olemme nyt käymässä keskustelua Afganistanin vaaleista, mutta unioni ja kansainvälinen yhteisö eivät selvästi totea, että ennen vaaleja hyväksyttiin naisten vastainen laki, ja se merkitsee sitä, että siinä ihmisen arvokkuutta vastaan on hyökätty. Kun tällaisia huomioita tehdään, että naista pidetään kuin esineenä Afganistanissa, ja tämä koskee monia muitakin lakeja, niin voimme näin paremmin ymmärtää, että suurelta osin, vaikkakin jotkut ovat antaa sen vaikutelma, että on jonkinlaista pinnallista demokratiaa olemassa, niin käytännössä Afganistan on hyvin kaukana demokratian tavoitteesta. Ei voida järjestää sellaisia vaaleja kuin meidän vaaleemme. Sen me totta kai ymmärrämme. Mutta jos ajatellaan painostusta, jota amerikkalaiset ovat harjoittaneet, tai niitä arvioita, joita on tehty, ei voi olla näkemättä myöskään näitä tuloksia. Me emme varmasti saa kovin paljon tuloksia kovin nopeasti ja on hyvin paljon tehty valituksia. Kaikissa vaalipiireissä on ollut ongelmia. Totta kai jotain myönteistäkin on ollut nähtävissä. Ehkä voisi jopa toivoa, että Euroopan unioni olisi on ollut hyvin tärkeässä osassa – nyt meidän täytyy kantaa huolta jatkosta tästä hallintopuolesta noilla alueilla ja varsinkin ihmisoikeuksista. Emme saa unohtaa sitä, että näissä olosuhteissa on valtavia pakolaisvirtoja näiltä alueilta kohti Eurooppaa. Toisin sanoen, heitä tulee Välimeren alueenkin kautta. Jos emme ryhdy toimenpiteisiin, niin että nuo ihmiset voisivat palata elämään rauhassa. Sitten Eurooppa joutuu maksamaan tästä kustannukset. Siksi haluaisin kysyä teiltä vielä. Ehkä olette sitä mieltä, että näissä vaaliolosuhteissa ei voida ajatella, että on saatu aikaan sellaista tulosta, joka heijastelisi afgaaniväestön todellista halua. Sitten Attar Montalto saa seuraavaksi puheenvuoron. Uh, thank you, uh, Mr. President. I... Kiitos puheenjohtaja. En puhu nyt englantia. Se suunta, mihin tämä keskustelu menee, sen valossa minulle tulee sellainen mielikuva, että jotkut jäsenet eivät aivan ole ymmärtäneet tätä tilannetta Afganistanissa ruohonjuuritasolla, eivät ole tietoisia siitä. Mikäli joku odotti, että Afganistanin vaalit olisivat olleet aivan tavalliset, tavanomaiset vaalit, niin kyllä on täytynyt olla tosi naivi. Vapaat, oikeudenmukaiset, tasavertaiset vaalit, ei niistä ole kyse, vaan ylipäänsä kyllä se oli siitä, voiko järjestää vaalit vai ei. Tilanne tasolla on paljon pahempi kuin voisi edes kuvitella, kun vierailin Afganistanissa. Olin aikaisemmin Afganistanin erityis suhteita käsittelevän valiokunnan jäsen. Jonkin tyyppinen hallinto vain toimii osassa pohjoista ja maaseudulla muualla maassa ei käytännössä ole minkälaista hallintoa, se on täysin hallitsemattomissa. Lopuosa maata asuu kauhun vallassa. Turvallisuus, turvallisuus on täysin uskomattomalla tasolla tai sen täysin olematonta se on kun eläisi sotavyöhykkeellä. Me pyrimme luomaan nähdäkseni tässä keskustelussa jonkinlaisia parametreja, joita ei voi soveltaa Afganistaniin, koska kaikki tietävät, että Afganistan on erityislaatuinen tapaus, ainutlaatuinen. Ei sitä voida virrata, verrata tilanteeseen missään muualla – siellä on sota meneillään. Kyse siitä, että ihmisiä kannustettaisiin äänestämään päinvastoin. Ihmisiä pelotellaan, että he eivät äänestäisi. Ja mikä me yritämme jotenkin arvioida sitä, olivatko nämä vaalit loppujen lopuksi menestys vai ei. Meidän täytyy kaikkien myöntää tykönämme että todennäköiset vaalit eivät ole vapaa, vapaat vaalit eivät todennäköisesti ole myöskään oikeudenmukaiset, koska ei sellaisessa maassa voi äänestää tällaisia vaaleja, joka käy sotaa, sisällissotaa. Mutta vaihtoehtoa ei ollut. Vaihtoehto olisi ollut se, että vaaleja ei järjestetä laisinkaan. Vaihtoehtoa ei ollut. Joko vaalit järjestetään tai sitten niitä ei järjestetä. Kyse ei ole siitä, järjestääkö tavanomaiset vaalit tavanomaisissa olosuhteissa, koska olosuhteet joka tapauksessa täysin epänormaalit. Kun me olimme Afganistanissa, meidän kimpuumme hyökettiin. Kabulkaan ei ole turvallinen. Mikä luulet, että Kabul on turvallinen, niin unohtakaa koko juttu. Ei hotellista uskalla lähteä mihinkään. Hotellista ei voi lähteä ulos kadulle, ellei sitten ole hampaisin asti aseistettu. Ja näissä olosuhteissa Se, että vaaleja ei olisi järjestetty, tämä olisi loppujen lopuksi osoittanut, että kaikki ponnistelut, joita on tehty jonkinlaisen normaaliuden palauttamiseksi Afganistaniin, olisivat epäonnistuneet. Täällä voidaan puhua naisista ja burkasta ja voidaan puhua siitä, että naiset ovat joutuneet pala- palaamaan tilanteeseen, joka valitsi vuonna 2000. Mutta kun olet Afganistanissa, ja minä olin siellä itse kenraalin seurana hyvin pitkänkin aikaa, niin tämä valossa voi todeta, että mikä vaalia ei olisi järjestetty, niin tämä olisi tehnyt tyhjäksi kaikki ne ponnistelut, joita on vapaa maailma tehnyt Afganistanin tilanteen parantamiseksi. Kiitos paljon. Conclude il dibattito. Keskustelun päättää. Edustaja Neitz hän saa puheenvuoron. Uh, president, your colleagues are... Puheenjohtaja. Hyvät kollegat, en voi väittää olevani Afganistan asiantuntija. En ole kenraali Morion. Äh, hän on ollut tietysti omalla tavallaan Afganistan asiantuntija oman äh, armeijakuntansakin kanssa ei siis mikään ihme, että hän on saanut tehtäväkseen tämän vaalitarkkailun johtamisen, mutta mitä minä haluaisin sanoa mistä tahansa laajalaisemmasta vaalitarkkailutehtävästä, koska itselläni on ollut kunnia eh, johtaa yhtä sellaista olosuhteissa, jotka olivat vallan paratiisillisia verrattuna tähän Afganistaniin, nimittäin Sambiassa muutama vuosi sitten haluan todeta sen, että pitää olla tietoinen niistä paineista, joissa tuo lausunto on annettava pian sen jälkeen, kun äh, äänestyspaikat ovat sulkeneet ovensa. Tuollaista julkilausumaa ei voida venyttää päiväkausia. On siis saatava aikaiseksi jotakin parin kolmen päivän sisällä. Ja tämä on aina aika hankala tasapainottelu tehtävä. On tietysti helppo sanoa kauempaa, että minä olisin sanonut niin ja minä olisin sanonut näin. En ehkä olisi sanonut, että afgaanit äänestivät lukuisina ja että tämä on voitto demokratialle, vaikka se onkin, koska se voidaan tulkita ilmaisuna väärin. Mutta minä pyytäisin hiukan ymmärrystä tuolle suunnattomalle paineelle, jonka alla toimitaan. En tiedä, oliko Afganistanissakin niin, mutta yleisesti ottaen EUn vaalitarkkailijat eivät ole ainoa vaalitarkkailuryhmä paikan päällä. Miten ikinä yrittääkään pysyä muiden vaalitarkkailijoiden tahdissa, tulee hetki, jolloin jotakin on sanottava. Ja silloin yrittää saada aikaiseksi yleisen yhteisen viestin, mahdollisimman tasapainoisen sellaisen, jota vaan voi kuvitella. Joten pyytäisin hiukkasen lisää ymmärrystä tälle sanamuodolle, jota on käytetty. On sanottu ja komission edustajakin sanoi, kuten minä kerran totesin Sambiassa, että siihen asti, kunnes viimeinenkin ääni on laskettu, juttu ei vielä ole ohi. Juttu ei ole ohi ennen kuin viimeinenkin ääni on laskettu niin hankalissa olosuhteissa kuin Afganistanissa. Kun viipeet kasaantuvat tilanteesta, tulee tietysti yhä hankalampi. Vaikka minä öö, kyllä kovasti arvostankin herra Holbrookia, en ole ihan varma kannattaako vielä mennä julistamaan julkisesti, että toinen kierros olisi joka tapauksessa toivottava. On aivan liian varhaista sanoa noin, sitä paitsi kuka me olemme sanomaan ulkopuolelta näin. Mitä me sanoisimme, jos amerikkalaiset voisivat jonkin meidän jäsenvaltiomme vaalien kohdalla sanoa, että hyvin meni, mutta pitäkää kuitenkin vielä toinen kierros koska ero näiden kahden tärkeimmän ehdokkaan välillä jäi liian pieneksi. Me olisimme raivoissamme ja aivan oikeutetusti, joten tämä kaikki on melkoista tasapainottelua. Minä haluaisin onnitella koko vaalitarkkailuporukkaa tehtävästä, joka on tehty äärimmäisen hankalissa olosuhteissa, eikä se ole vielä lähellekään valmis. Se on yksi asia, jonka haluan todeta. Toiseksi haluaisin tukea sitä ehdotusta, jonka te teitte, hyvä herra, ja tekin, herra Obils, ja uskoakseni myös vihreiden ryhmän koordinaattori kannattaa tätä, että seuraisimme Afganistanin tilannetta tarkoin ja kävisimme läpikotaisempaa keskustelua kaikista näistä seikoista, mitä siellä tapahtuu, missä mennään ja mikä on paras mahdollinen tulevaisuuden kehitys. Kiitoksia edustaa. Neits vielä on pyytänyt puheenvuoroa myös kollega Lunacek. Olkaa hyvä. Um, well, just, uh, of all... Kiitoksia puheenjohtaja kaikista näistä puheenvuoroista, joita olemme nyt kuulleet. Haluaisin vain lisätä joitakin seikkoja ensimmäisen puheenvuoron. Ensinnäkin tietenkin ymmärrän, että Afganistanissa on hankala tilanne. Eihän se tässä nyt oleellista ollut. Oleellista oli se, että minusta todellakin nämä sanamuodot välittömästi vaalien jälkeen antoivat sellaisen vaikutelman, että tilannetta pidettiin paljon myönteisempänä kuin mitä se todella olikaan, kuten me nyt tiedämme. Ja haluaisin myös esittää kysymyksen komissiolle uudelleen miten uskotte, että, no ennen kuin mennään siihen, eh, herra Obiols sanoi myös aivan oikeutetusti, että on aina muistettava katsoa, onko lasi puoli tyhjä vai puoli täysi. Kyllä minäkin sen tiedän, mutta meidän tehtävänämme on myös, kun tällainen EU-vaalitarkkailumatka on, pitää pohtia, mitä olisi voitu tehdä paremmin. Tietenkin tiedän, että tämä oli hankala reissu, hankala tehtävä, mutta siitä huolimatta Haluaisin olla samaa mieltä siitä, mitä Rouva Neitsi ja jotkut muut sanoivat, tekin muistaakseni herra Obiols, että meidän olisi hyvä täällä muistaa, että voimme mennä vähän toisessakin vaiheessa pohtimaan, minkälaisia strategisia muutoksia Afganistanissa tarvitaan. Tämänhetkisessä tilanteessa on selvää, että sotilaalliset tahot yksin eivät auta. Viimeisten parin vuoden aikana on investoitu aivan liian vähän niin rahaa kuin voimavarojakin eh, sosiaaliseen, yhteiskunnalliseen vakauteen, taloudelliseen vakauteen, investoitu siihen, että että Afganistanin ihmiset todella kokisivat heillä olevan mahdollisuuden rakentaa maatansa. Sitä tarvitaan mielestäni enemmän ja se on mielestäni myös tehtävä, josta meidän täällä Euroopan parlamentissa on keskusteltava. Ja en nyt muista teidän nimeänne, olen pahoillani siellä huoneen toisella puolella se, mitä te sanoitte. Te kysyitte, mikä olisi ollut vaihtoehto. En minä sano, ettei näitä vaaleja olisi pitänyt järjestää. Sanon vain, että Euroopan parlamenttina ja ulkoasian valiokuntana meidän on tarkasteltava koko prosessi prosesseja, miten se meni ja mitä nyt voidaan tehdä. Ja tästä juontavatkin minun kysymykseni komissiolle. Jos toinen kierros tulee näissä vaaleissa, mitä te aiotte tehdä? Mikä on prosessi, jolla varmistetaan se, että saadaan todellinen äänestäjärekisteri. Onko siihen mahdollisuutta, koska siitä ei nyt kai oikein ollut. Mitä tapahtuu? Ovatko nämä vaalit sitten uskottavammat? En tiedä. Tiedän, että nämä ovat hankalia kysymyksiä vastattavaksi, mutta ehkä teillä on näihin jokin vastaus. Ja sitten toinen seikka. Ei ole kyse pelkästään vakaudesta sosiaalisesti ja naisten tilanteesta. Kyse on myös siitä, että luodaan todella hyvä hallinto. Siihenkin tarvitaan rahaa. Ja uskon, että tältä osin meidän on keskusteltava strategiasta, joka keskittyy paljon enemmän Afganistanin kehittämisen siviiliseikkoihin. Kiitos. Bene, a questo punto allora... No niin, tässä vaiheessa kun olemme päättäneet keskustelun kollegojen osalta, antaisin nyt puheenvuoron vielä komission edustajille, tohtorit Moran ja Arno. He voivat antaa vastauksia tai puuttua näihin puheenvuoroihin, joita täällä kuultiin. Olkaa hyvä. No, hang on. Uh, if I may, uh, Mr. Chairman, sopii. General points which came out of the debate pari yleisempää seikkaa, jotka tässä tulivat. Prosessi on siis käynnissä. Mitä ikinä nyt viime viikkojen aikana on tapahtunutkaan, on olemassa tuo vaalivalituskomitea, joka työskentelee ja siinä on mukana myös joitakin kansainvälisiä asiantuntijoita, kolme. Heillä on hyvin korkea uskottavuus ja paljon tukea kansainväliseltä yhteisöltä. Se tekee työnsä. He tekevät työtään ja tarkastelevat kaikkia näitä valituksia, jotka on rekisteröity ja tutkivat myös monia muita ja näin tehdessään he tietysti vaikuttavat myös sen tuloksen laatuun, jonka saamme vaalien ensimmäisestä kierroksesta. Tämä on hyvin tärkeää muistaa. Menee vielä aika monta viikkoa ennen kuin kaikki tämä työ on saatu valmiiksi. Sitten toisen seik- toinen seikka, josta Veronika Arno voi kertoa meille hiukan lisää. Kuten arvoisa jäsen, joka tällaista on johtanut, tietää, että varsinainen valtuuskunnan raportti tulee vasta myöhemmin. Me odotamme sitä siihen asti toisesta kierroksesta, mitä siinä tapahtuu. On todella vaikea lähteä spekuloimaan, tuleeko toista kierrosta vai ei. Suoraan sanottuna tämä on aika vaikea asia, mitä meidän oman panoksemme tulee koko tässä prosessissa. Me olemme täysin sitoutuneita oman edustustomme kautta ja olen varma, että komissio tarkastelee tilanteen kehittymistä paikan päällä en ole ihan varma, että Richard Holbrooke on ehdottanut toisen kierroksen järjestämistä sellaisenaan. Tästä vähän spekuloidaan. Ja Rova Lunacek kysyi myös mahdollisuudesta ihmisten tehdä yhteistyötä. Jälleen kerran toteaisin, että kaikenlaisia mahdollisuuksia on. Muistuttaisin vain, että Afganistanin ulkoministerinä oli joku aika sitten tohtori Dollen Karzain hallinnossa. Eli voi hyvinkin olla erilaisia mahdollisuuksia edetä, minkälainen hallinto hallinto sitten syntyykin. Ja nämä huomautukset, joita on tehty julkisesti ja yksityisesti eh, tohtori Abdullahin nimissä, ovat olleet varsin maltillisia tältä osin. Olkoonkin, että hän on ottanut esille myös ongelmia ja hankaluuksia, joita saattaisi liittyä katojen mielenosoituksiin ja niin edelleen. Mutta en kuitenkaan lähtisi spekuloimaan tällä kaikella nyt, tuleeko ylipäätään toinen kierros vai ei. Me saamme tietää sen muutaman viikon kuluttua. Kaikkein tärkeintä minusta on se, että yritämme tehdä kaiken voitavamme, jotta voimme varmistaa sen, että saamme mahdollisimman korkealaatuisen tuloksen näissä todellisissa olosuhteissa, jotka paikan päällä vallitsevat. Ja sen jälkeen tietysti tämä ää, vaali, valituskomitea on ratkaisevassa roolissa. No, mutta sen ohella, miten edetään tämän uuden hallinnon kanssa, mikä ikinä se sitten onkaan, kuka sitä johtaakin. Palaan tässä siihen, mitä sanoin jo aikaisemmin. Meillä on melkoinen haaste edessämme, kun me siirrymme tähän seuraavaan Afganistanin tukemisen vaiheeseen. Haluan sanoa tämän selvästi. YK on muuttanut näkemystään asiasta. Siitä ei ole epäilystäkään. YK ajaa nyt voimakkaasti Yhdysvallat on nyt muuttanut reittiään suuntaansa. Se olemme, olemme voineet nähdä, kuten sotilaallinen johto on ottanut toisenlaisen kannan. Se on juuri se, mitä me olemme koittaneet ajaa viimeisten muutaman vuoden aikana. En ole väittänyt, että me olisimme olleet äärimmäisen menestyksekkäitä, mutta olemme yrittäneet toimia näin kuitenkin. Tässä on mahdollisuus edellyttää, että me saamme nyt sellaisen hallinnon, jonka kanssa voimme kunnolla teos, työskennellä, jotta saamme eh, maata vähän vakaampaan suuntaan, vähän kestävämpään suuntaan, vähän lupaavampaan koko kansalle pitkällä aikavälillä. Se voisi auttaa meitä myös pohtimaan omaa osoittaa turvallisuussitoumustamme tuota maata kohtaan. Sehän on edelleenkin äärimmäisen suuri ja monella tapaa myös hyvin traaginen. Herra Atkins mainitsi nuo uhrit. Tämä tietysti on asia, joka meidän kaikkien on muistettava. Sitten vielä pari seikkaa, jotka meidän on otettava huomioon näistä sopimuksista ulkomailta. Tämä on ollut esillä myös vaalien yhteydessä. Tiedän, että se nousee esille yhä uudelleen. Afganistanissa ongelma on se, että suurena lahjoittajana, kuten me, ei useinkaan voi löytää muuta vaihtoehtoa kuin kansainvälisten yrittäjien ja toimijoiden käyttämisen. Se on siis, johon meidän on nojattava, mutta Pakistan uskoakseni on sitten toinen päivä, toinen keskustelu. Toivottavasti sitä voidaan jonakin päivänä käydä. Yksi asia Pakistanista kuitenkin, joka on erittäin hyvä, on se, että siellä on nyt paljon enemmän painoarvoa Pakistanin armeijan puolella siihen, että valvotaan paremmin näitä eh, heimojen vallassa olleita alueita. Sinnehän ongelmat ovat ennen kaikkea keskittyneet ajatellen Afganistanin talibaneja. Uskoakseni viimeinen seikka jonka haluan vielä mainita, on se, että me komissiossa olemme todella tyytyväisiä siihen, että käydään jatkossakin keskustelua Afganistanista. Me olemme valmiita lisäämään tukeamme ponnistellen tämän maan vakauttamiseksi tulevina vuosina ja uskon, että siitä on tulossa hyvin tärkeä tekijä. Mitä enemmän keskustelua voidaan käydä, sitä paremmin. Ja jos uusi komission jäsen olisi täällä, hän varmasti sanoisi aivan saman asian. Kiitoksia. Veronik, haluatko lisätä jotakin? Kiitoksia, jos sallitte. Herra Obiolsin toive saada Sekui ja Morion tänne He ovat nyt. Herra Seki on Afganistan ja Morion matkalla sinne. En valitettavasti tiedä, kuinka paljon siihen menee aikaa. En herra Marionin puolesta voi puhua, koska meillä on kaksi riippumatonta tarkkailua. Rouva Neits tietää kokemuksensa mukaan, kuten Sarafrankkankin tämän. Meille todettiin, että on äärimmäisen vaikeaa, mutta se, minkä voi sanoa, on, että vaalitarkkailijapäällikkö ei koskaan ole käyttänyt termiä free and fair. Valitettavasti ei ole koskaan tämä mustavalkoista, koska se on niin monimutkainen prosessi, kuten Anemin Neitskin totesi, meiltä vain vaaditaan lausunta siitä, onko se hyvin toiminut, eikä tulosten validointia, varsinkaan kun niitä ei ole käsilläkään. Kaikki ovat keskittyneet nimenomaan vaalipäivään, kun sitä edeltää koko prosessi. Totta kai vaalit järjestetään, mutta vielä sen jälkeenkin tapahtui jotain. No se on vähemmän näkyvää, totta kai. Haluaisin kuitenkin mainita herra Morionin vielä vastatakseni Rova Lunacekille mitä hän halusi todeta, minä nyt tulkitsen häntä tässä, se, että vaalien järjestäminen sillä oli helpotus kaikille. Se, että vaalit järjestettiin, kun kuitenkin ajateltiin jotain paljon pahempaa, kuten herra Antamalto totesi ja Salafrankakin on, olemme tavallaan helpottuneita siitä, että meidän tiimimme ei, miten sanoisin, suoraan ole kärsinyt, vaikkakin tilanne olikin hyvin hankala ja sotilashenkilöitä paljon kuollut. Myös Afganin poliisi on tehnyt valtavasti meidän hyväksemme työtä. Mutta emme me ole siellä validoimassa lopputuloksia. Ehkä tässä odotetaan jotain muuta vaalitarkkailulta. Rova Lunacek, kun tar- sanamuotoilua tarkastellaan, niin legal framework on kohtuullinen. Että prosessi on ollut suurelta osin myönteinen on se aika varovainen muotoilu kuitenkin, kun tiedämme, että vaalit ylipäätään järjestettiin, mikä oli olennaisinta. Sitten kritiikki, joka on ollut hyvin voimaperäistä, jota Morion on esittänyt lausunnossaan tässä tiedotteessa on nimenomaan naisten tilanteeseen liittyvä. Tästä pari asiaa. Sen jälkeen, kun komission jäsen Ferrero Waldner sai salkuunsa, hän antoi meille määräyksen, ja tiedämme sen, että jos Erityisesti aina selvitettäisiin naisten asemaa lainsäädännössä, mutta myös vaaleissa. Tiedämme, että Afganistassa on katastrofaalinen ehdokkaiden tasolla, koska ei ole paljonkaan, mutta myös äänestyksen osalta. Herra Meijer mainitsi myös tämän Shia-lain, joka on, no, ikävä yllätys. No ei nyt yllätys, mutta ongelma. Sanoisin myös, että Meillä on yhteistyötä Unisakin kanssa Afganistanissa. Rovan Neits selitti nimenomaan tämän, että meillä on yhteyksiä eri tahoihin. Unicefilla on erityisohjelmia ja me olemme pyrkineet heidän kanssaan tekemään yhteistyötä. Vielä kerran ottaisin esille nämä poikkeukselliset olosuhteet, siis anteeksi korjaan Unifemin kanssa, ei Unicefin kanssa. Lopuksi vielä toteaisin, että se mitä täälläkin kuultiin monen otteeseen varhailla Plevris, että pitää odottaa vaalien lopullisia tuloksia niin, että vaalivalitusvaliokunta voisi tehdä työnsä. Ei tässä ennusteita voida esittää, mutta ilmeistä on kuitenkin, että kuten todettiin, että täällä on 2300 vaalitusta ja 18 ehkä vakavaa tapausta, niin voidaan miettiä, Ehkä voitaisiin ajatella aikataulua niin, että 21. syyskuuta se päivämäärä. Ei se nyt olisi hämmästyttävää, että siinä olisi jotain viivästystäkin, mutta nyt voidaan vain odotella, rauhoitella tilannetta ja varsinkin, ettei haluttaisi antaa vaikuttaa että puututaan maan politiikkaan. Kiitos. Ringrazio questi ultimi Kiitoksia näistä viimeistä puhuvuoroista, täsmällisistä vastauksista. Totta kai johtopäätöksessä tuli myös joitakin esityksiä jatkon kannalta. Minun mielestäni tämä oli mielenkiintoista. Kaikkien kannalta tilanne edelleen on ongelmallinen ja edellyttää huomiota jatkossakin. Huomenna aamupäivällä tapaan lähettiläs Sekkin, kun hän palaa Kabulista voisimme näin käyttää tilannetta hyväksi, että hänet voitaisiin vielä ennen kuin loppua kutsua tänne kokoukseen. Se nyt ei onnistunut tänään, kun oli päällekkäisiä sitoumuksia. Näin voisimme tätä teemaa käsitellä, jota nyt olemme jo rauhallisesti täällä käsitelleet, mutta niin, että hänkin olisi läsnä. Saisimme tietoja, joita hän voi meille tarjota ja voimme näin seikkaperäisemmin tätä käsitellä. Ja sitten jossain kokouksessa myöhemmin, ehkä vielä ennen syyskuun loppua, meillähän on tulos 28. ja 9. tulossa ja 30. syyskuuta Brysselissä. Siis sitten vielä Strasburgissakin voitte nämä kirjata ylös ja katsotaan sitten tarkemmin. Vielä haluaisin tämän liittää siihen, että ministeri Bildt kävi Kabulissa, siksi lähettiläs Seku ei ole nyt paikalla täällä tänään kuvaamassa tilannetta henkilökohtaisesti, että tämän kytkisin myös ulkoasian neuvostoon tänä viikonloppuna. Siinä luonnollisesti myöhemmissä vaiheessa totta kai me otamme yhteyttä häneen. Paitsi, että ennen kuin loppua tapasimme lähettiläs Sekwin keskustelua varten, niin häneltä voitaisiin tiedustella laajemminkin käsityksiä suhteistamme Afganistaniin, kuten myös Pakistaniin, ja pyytää, että kenraali Morjonkin tulisi tapaamaan meidät, järjestettäisiin yhteinen kokous kehitysvaliokunnan kanssa. Tiedämme, miten Afganistan on arkal paikka myös ajatellen meidän toimintamme siellä, niin että meillä olisi yleiskäsitys tilanteesta ja tiedetäisiin, miten vaalit ovat sujuneet, tarvitaanko toista kierrosta, onko tällainen vakiintunut vai onko siellä vielä poliittista kuohuntaa, kuten on ollut Afganistan voimme nyt jättää tämän tähän, jos teille sopii. Tässä vaiheessa, kuten jo totesin, kun meillä on ohjelma tiedossa seuraavaksi kokouksissa, niin ulkoasevaliokunnan kokous päättyy ja me jatkamme puolesta koordinaattoreiden kesken ja laajennettu puheenjohtajisto mukana myös, kuten tavannomaista on, niin joudun nyt pyytämään ne, jotka eivät suoraan osallistu työhön, lähtemään salista. Ja näin voimme aloitella puheenjohtajiston kokouksen yhdessä koordinaattoreiden kanssa. Sanotaanko, että noin viiden minuutin päästä jatkamme kokousta. Kiitos huomiostanne ja vatavan 15. päivä syyskuuta Strasbourgissa.